suurempia. Senpä takia odotan, että Euroopan komissio arvioisi näitä vaaleja, jotka Burgundissa on pidetty. No niin, kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro tässä minuutin äh, puheenvuorojen jaksoissa. Seuraava kohta esityslistalla on herra äh, Triantafilidisin äh, mietintö kuluttajapolitiikasta. Puheenvuoron saa herra Trianta Fyllides neljäksi minuutiksi. Kiitos puhemies. Kuten kollegat tietävät, komissio on kertonut, että kuluttajasuojan suuntaviivojen joukossa erityisesti kiinnitettäisiin huomiota äh, näihin asioihin. Nyt pitäisikin katsoa, mitä tässä, miten tähän voidaan osallistua parlamentin puolelta. Alun perin Eva Britt Svensson laati tätä mietintöä, mutta hän joutui jättämään parlamentin terveydellisistä syistä ja minä tulin hänen tilalleen. Haluaisin kiittää hyvin lämpimästä Eva Brittiä kaikesta työstä, mitä hän on tehnyt. Ja toivottavasti hän myös paranee mahdollisimman nopeasti. Kuten Eva Brit, niin minäkin uskon, että tiettyjä puutteita ja ongelmia järjestelmässä on. Ja meidän täytyykin niihin reagoida, jos haluamme voimauttaa kansalaisia Euroopassa. Meidän täytyy käsitellä ongelmia jotka liittyvät kulutukseen. Meidän täytyy päästä eroon epätasa-arvoisuudesta kuluttajien välillä. Meidän täytyy varmistaa se, että kuluttajat voivat yleisesti hyödyntää oikeuksiaan. Ja ajattelen tässä erityisesti verkkokauppaa ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä on varmistettava se, että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita. Meidän on myös varmistuttava siitä, että meillä on enemmän sosiaalista Eurooppaa ja että kansalaisten olisi helpompi päästä käsiksi sosiaalisista hyvinvointipalveluista. Meidän täytyy myöskin vähentää altistumista, kuluttajien altistumista sellaisille asioille kuin lihan sisältämät hormonit ja muiden kemikaalien käyttö kosmetiikassa. 188 tarkistusta esitettiin monista eri asioista ja minä halusin varmistaa, että voisin ottaa mahdollisimman monen kannan tässä huomioon. Kiitos varjoesittelijöiden. Me saimme 16 kompromissitarkastusta laadittua ja lopulta mietintö myös hyväksyttiin valiokunnassa 17. lokakuuta 23 puolesta. Voimme olla hyvin tyytyväisiä tähän ja Onkin hyvin tärkeää, että kun puhumme kuluttajansuojapolitiikasta, meidän täytyy pitää mielessämme se, ettemme puhuneet siitä, että täytyy olla enemmän sosiaalista Eurooppaa niin kuin minä haluaisin. Se, että kielletään alle 12-vuotiaille lapsille tarkoitettu mainonta ja niin edelleen. Me aloitimmekin kaikkien poliittisten ryhmien kesken lopulta uuden neuvottelukierroksen ja siten saimme kaikki puolellemme ja toivon, että kompromissitekstiä huomenna myös tuetaan. Kun ajattelemme tilannetta, jossa nyt olemme vaikkapa rahoituskriisin suhteen. On tärkeää, että saamme vähennettyä hiilidioksidipäästöjä, mutta voimme parantaa kuluttajan suojan tasoa huomioiden samalla ympäristön näkökohdat. Lisäksi lapsiin kohdistuva mainonta on saatava kuriin ja lisäksi meidän täytyy myös päästä eroon siitä, että ruokaa heitetään hukkaan. Meidän täytyy toimia yhteistyöhengessä ja kiitänkin varjoesittelijöitä siitä. Lopullinen versio tekstistä on sellainen, että varmaankin se voidaan hyväksyä huomisessa täysistunnossa. Kiitos. Yes. Kiitoksia, herra Triantafylides. Catch the eye-menettely. Onko Eramme Saaros paikalla? Kur. <clears throat> Helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az európai belső piaci tör... Kiitos. On muistettava, että kuluttajan on oltava asioiden keskiössä ja tietysti tavaroiden, palveluiden ja ihmisten liikkuvuus myöskin on hyvin tärkeää. Tässä Eurooppa on kuitenkin edelleen jakaantunut näissä asioissa. Meidän on tuettava komission ponnisteluita, joita todella voitaisiin aikaan muutoksia vuodesta 2012 lähtien kuluttajan suojassa ja että tämä tapahtuisi myöskin rajat ylittävällä tavalla. Me tarvitsemme paremman tiedotusjärjestelmän ja tarvitsemme paljon enemmän vielä toimenpiteitä, jotta jotta erilaiset tutkimukset ja kuluttajansuojakampanjat voisivat johtaa parempiin tuloksiin. Hyvin helposti tietystikin hyvillä to- toimenpiteillä voidaan löytää väärinkäytöksiä. Haluaisin tässä vain mainita tuotetestaukset, joita tänä keväänä tehtiin. Osa tuottajista ei pidä kuluttajia tärkeinä ja toivon mukaan tilanne paranee tässä komission tuella. Ďakujem vám pekne. Práva spotrebiteľov sa stali súčasťou občianskych práv Takže výchova dobrých spotrebiteľov je vlastne výukou lepších. Kuluttajan oikeuksista on nyt osa perusoikeuksia ja eh, huolimatta siitä, että eh, me nyt tätä asiaa pidämme esillä, niin hyvin usein nuoret unohdetaan kuluttajina. Eh, ihmisistä tulee entistä nuorempana kuluttajia ja äh, tätä käytetään hyväksi ja tietysti myöskin nettikauppaa tarjotaan nuorille. On hyvin tärkeää valistaa näitä uusia kuluttajia ja antaa heille kuluttajansuojavalistusta jo aivan ala-asteella ja auttaa tällä tavalla uusia kuluttajasukupolvia muotoutumaan niin, että ne ovat vastuullisempia ja tuntevat myöskin oikeutensa. Me ei pidä unohtaa tietenkään muitakaan sukupolvia. Meidän täytyy valistaa myöskin ihmisiä yleisesti kuluttajansuojakysymyksistä. Tällä tavalla voidaan parata kuluttajan suojaa, koska Meillähän voi olla vaikka 800 direktiivin, mutta jos eivät ihmiset tiedä niistä, mitä niillä on mitään hyötyä. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Harbour. Um, Kiitos puhemies valiokuntani puheenjohtajana ja ryhmän edustajana pidän hyvänä tätä mietintöä ja, ja kiitän esittelijää siitä, että hän jatkoi Rova Svenssonin aloittamaa työtä. On onnetonta, että näin kunnianhimoinen ja kattava mietintö joutuneita käsittelemään näin lyhyessä ajassa. Emme saa, emmekä saa täyttä keskustelua asiasta aikaa, mutta siitä huolimatta luulen, että tämä on todellinen vetoomus komissaari Dallille ja tervetuloa vaan tänne komissaari, että olkaa kunnianhimoinen teidän kun kuluttajastrategiassanne. Tämä mietintö tuli tuli, laadittiin tavallaan osaksi tätä prosessia. On selkeää, kun katsotaan tätä raportin mietintöä, että sillä hetkellä, kun meillä on nyt hyvin hajanainen linjaus, meillä on asioita, jotka kuuluvat Bardierin salkkuun, meillä on asioita, jotka kuuluvat Tajanin salkkuun, Redingin salkkuun, on asioita, jotka kuuluvat myös talous- ja rahapoliittisen salkkuun. Ja katsonkin, että teillä on iso haaste edessänne, komissaari Dali, ja toivonkin, että te, että te olette perust, perehdytty tähän että miten laaja ja kattava politiikka joutuu, on tässä edessämme ja se tarvitsee kunnolliset kehykset, jotta saadaan suojattua kuluttajien oikeuksia, joka on kuitenkin yksi perusta sisämarkkinoilla. Kiitoksia, herra Haber. Rouva Figueredo. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin kiittää kollegamme tästä työstä ja uudesta kuluttajapoliittista strategiaa koskevasta mietinnöstä. Monet kuluttajat kärsivät siitä, että heillä on ongelmia kuluttaja-asioissa. Tämä koskettaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevia tämän kriisin yhteydessä. Joitakin tekstejä olisi uudistettava ja tarkistettava, ja jos me haluamme varmistaa sen, että kaikki työntekijät, eläkeläiset, nuoret, naiset, siirtotyöntekijät, jotta kaikilla olisi riittävästi rahaa voidakseen käyttää yleishyödyllisiä tärkeitä palveluja ja hyödykkeitä. Näitä ovat terveyspalvelut, energia, liikenne, asuminen, kunnianarvoinen asuminen. Näin voidaan vain taata kunnianarvoinen elämä. Speaker. Kiitoksia, Sterva Pasescu. Kiitos puhemies. Minäkin toivotan tervetulleeksi komission aloitteen, mitä tulee kuluttajansuojan toimintaohjelmaan on hyvin tärkeää. Meillä on yhtenäinen lainsäädäntökehus Euroopan tasolla kaikkien kansalaisten suojelemiseksi. Meidän on myöskin pyrittävä torjumaan harhaanjohtavaa mainontaa. Ja haluaisin kertoa, että Romanian kuluttajansuojaviranomainen on aloittanut projektin lainsäädännön muuttamiseksi, jotta paremmin voitaisiin kuluttajien etuja suojata. Ja me tarvitsemme myöskin toimia koulutus-, valistuskampanjoita, erityisesti Romaniassa meillä on vuosittainen kilpailu kuluttajan suojan saralla ja sen järjestää kansallinen virasto viranomainen sekä opetusministeriö. Ja tämä kilpailu on jo nyt tänä vuonna yhdeksättä kertaa

Euh, Kiitos puhemies. Kuluttajapolitiikkaa koskeva uusi strategiasta koskeva mietintö, josta äänestämme huomenna, niin haluaisin korostaa sitä, että me haluamme, että meidän kantamme myöskin otetaan huomioon komissiossa, kun se ensi vuonna uutta kuluttajapoliittista agendaa ehdottaa. On varmistettava kuluttajien parempi tiedottaminen ja lainsäädäntö on saatava nopeammin täytäntöön pantua, jotta kaikki toimijat ovat tietoisia omista oikeuksista ja velvollisuuksistaan. Nämä ovat kansallisten ja eurooppalaisten lainsäätäjien painopistealueet, mutta tämä koskee myöskin yrityksiä ja kuluttajansuojajärjestöjä. Mielestäni olisi tärkeää todella syvällisesti pohtia sitä, mikä olisi oikeanlainen tasapaino sen välillä, että on riittävästi oikeaa tietoa, jota todella kuluttajat tarvitsevat ja voisivat tätä tietoa käyttää tehdessään ostoksia – ja millä tavalla nämä tiedot tai millaisia kustannuksia tiedottaminen aiheuttaa sitten toisaalta yrityksille. Tämä koskee yrittäjiä, palveluntarjoajia ja kaikkia, mutta tämä on myöskin kuluttajien vastuulla oleva asia. Kiitoksia. Sitten vuorossa komissari Dali, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, suokaa anteeksi ääneni tänään Haluaisin kiittää parlamenttia, Inkon valiokunta ja erityisesti esittelijää herra Trianta Fylidestä sekä edellistä esittelijää Rova Eva Britt Svenssonia tästä mietinnöstä, jossa kysymys on uudesta kuluttajasuojapolitiikastrategiasta. Tämä mietintö on hyvin kompromissien hedelmä ja kenties ei täysin käsittele kaikkia niitä kysymyksiä, jotka teistä ovat kenties tärkeimpiä, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että työnne lopullinen tulos on erinomainen osuus komission omaa kuluttajansuojapolitiikkaa. Siinä on keskeisiä elementtejä, kuinka voidaan parantaa eurooppalaisten kuluttajien etua. Erityisesti pidän hyvin tervetulleena kattavaa lähestymiskulmaa kulut kuluttajiin. Todellakin menestyvä kuluttajansuojapolitiikka ei liity pelkästään lainsäädäntöön, vaan sen on oltava todella moni puolista. Ja tässä mietinnössä todella korostetaan kuluttajien turvaa niin tuotteiden kuin elintarvikkeiden osaltakin. Ja siinä korostetaan myöskin kuluttajien valistusta, köyhtymistä ja tiedotusta. Ja siinä korostetaan myöskin sitä, että EUn kuluttajasuojapolitiikassa tarvitaan myöskin vähittäiskaupan innovatiivisia ja uusia toimia ja myöskin digitaalisten yhtenäismarkkinoiden huomioon ottamista. Ja siinä korostetaan myöskin jo olemassa olevaa lainsäädäntöä, erityisesti mitä tuli kaupallisiin toimintoihin tai harhaanjohtavaan mainontaan. Ja siinä myöskin mainitaan vaihtoehtoiset ratkaisumenettelyt sekä myöskin nettiriitojen riitojen ratkaisumenettelyt prioriteettien joukossa. On hyvin tärkeää, että taataan olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano ja eh, erityisesti juuri kestävä kuluttaminen, haavoittuvat kuluttajat ja tavoitettavuus ovat tärkeitä kysymyksiä. Jos ajatellaan tätä sektoria, niin tietysti rahoituspalvelut, energia ja digitaaliset kysymykset ovat hyvin tärkeitä. Edellisen parlamentin mietinnön kanssa eh, Äh, ja äh, Schaldemosen, Grekin ja Ariasin mietintöjen kanssa. Uskon, että haavoittavammat kuluttajat voivat nyt tulla erityisesti huomioitetuksi komission ehdotuksessa, kun nyt pyrimme työstämään tulevaisuuden kuluttajapolitiikkaa. Pari sanaa vielä komission aikeista tältä osin. Reding ja minä äh, aiomme esitellä äh, ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ensi vuonna tämän kuluttajapoliittisen toimenpideohjelman ja siinä on todella strategisia näkemyksiä tuleville vuosille tältä osin ja äh, aina kysymys on tämän komission koko kaudesta. Ja tässä tekstissä haluamme ottaa huomioon myöskin konkreettisia toimia, joissa todella sisämarkkinoiden keskiössä olisivat kuluttajat, mikä on ollut tässä mietinnössäkin esillä on hyvin tärkeää että antaa vaikutusmahdollisuuksia kuluttajille ja tällä tavalla voidaan saada kuluttajat osallistumaan markkinoille ja saada markkinat toimimaan heitä varten. Otamme mukaan kuluttajakysymykset myöskin Redingin ja oman salkkuni puitteissa, mutta toimenpiteitä tulee, jotka liittyvät myöskin rahoituspalveluihin, energiaan, digitaalisiin kysymyksiin ja liikenteeseen. Ja tämä kesketteleekin juuri keskeisiä tavoitteita tässä mietinnössä saataisiin yhtenäinen kuluttajansuojapolitiikka. Tässä asiassa on otettava huomioon myöskin uudet haasteet tulevaisuudessa. On tarpeen todella saada myöskin kestävämpiä kulutuskäyttöä käyttäytymismalleja, otettava huomioon ikääntyvä väestö, digitalisointi, e-kauppa sekä myöskin sosiaalinen osallistaminen ja myöskin haavoittuvat kuluttajat. Jälleen kerran Tämä on täysin mietintöni kanssa samassa linjassa. Eurooppalainen kuluttajansuojatoimenpideohjelma on hyvin kunnianhimoinen ja haluamme rakentaa jo saavutetulle menestykselle ja tällä tavalla yhdessä eurooppalaisen oikeusalueen kanssa haluamme päästä sellaiseen toimintaan, että todella viranomaisetkin voivat olla mukana toimimassa rajat ylittävällä tavalla. Tämä toimenpideohjelma rakentuu kumppanuuksille ja pyrimme todella vähemmällä samaan aikaan enemmän ja ottamaan mukaan kaikki keskeiset tekijät, jäsenvaltiot, valistajatahot, kuluttajajärjestöt, median, yritykset ja myöskin tuotteiden turvallisuudesta vastaavat tahot. Me olemme jo käyttäneet itse asiassa äh, asiantuntijaverkostoja äh, tässä asiassa hyväksemme. Ja nyt aiomme järjestää kuulemisen 2012 alussa kenties IMKON kanssa yhteistyössä. Ja keskustelut ovat jo nyt itse asiassa tästä asiasta käynnissä. Ensimmäisenä askeleena haluaisimme nyt jo äh, todella, äh, että myöskin parlamentti ottaisi huomioon kuluttajien integroinnin huomioon. Ja tässä asiassa me olemme kaavailleet toimenpiteitä vuonna 2012 myöhemmin. Ja viime viikollahan komissio hyväksyi 2014-2020 kuluttajaohjelman ja rahoituspuitteet vuodesta 2014 eteenpäin tulivat myöskin tässä yhteydessä esille. Ja tämä tietysti on budjettiviranomaisten harkinnassa vielä. Kuitenkin haluamme nyt saada sumuiset alueet valoon ja kattaa kaikki kuluttajansuojapolitiikan osa-alueet. Olen hyvin iloinen siitä, että nämä tavoitteemme ovat myöskin teidän mietintöni suositusten kanssa samassa linjassa. Kuluttajan suoja, elintarvikkeiden tuotteiden turvallisuus, se, että annetaan oikeata tietoa ja valistusta kuluttajille, jotta he ymmärtäisivät asioita ja että vahvistetaan myöskin kuluttajan oikeuksia ja viimeisenä vielä on myöskin hyvin tärkeää ottaa huomioon kuluttajien oikeudet entistä paremmin. Kiitoksia komissaari Dali. No niin, hyvät kollegat. Tämä äh, kohta on saatu päätökseen ja huomenna äänestetään kello 12. Seuraava kohtamme esityslistalla on sähköisesti